Tästä äänestetään tänään puolelta päivin. Seuraava kohta esityslistalla ovat suulliset kysymykset komissiolle koskien Schmallenberg-viruksen leviämistä. Ja ensin kysymyksen laatijat ja ensimmäisenä Lyjärik, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Monsieur le Président, Madame la... Puhemies, rouva komission jäsen. Hullun lehmän taudin jälkeen, sen jälkeen kun oli naudana, tuberkuloosi, suu- ja sorkkatauti, nyt on syntynyt uusi virus, Schmallenbergin virus. Tämä aiheuttaa ongelmia karjan kasvattajille. Tämä on tullut tietoisuuteen viime viikkojen aikana. Tämä kos- tauti koskee sekä nautoja että lampaan sukuisia eläimiä. Mitä keskusteluita te olette käyneet keskuudessanne komission puolella naudanlihaa vientikielon estämiseksi? Onko mitään keinoja, joilla voitaisiin nopeuttaa taudin määrittelemistä tai tunnistamista, havaitsemista? Niin ikään kannattaa kannattaisi luoda eurooppalainen korvausrahasto niitä karjan kasvattavia varten, jotka ovat kärsineet tällaista taudista. Tällaisen elintarvikekriisin yhteydessä herää jälleen kerran kysymys, joka liittyy siihen, että miten maatalous on enemmän keskittyneempää ja kuinka sitten vapaakauppa tähän nivoutuu. Tilanne tai sektori on yhä heikommassa, epävarmassa asemassa, elintarvikkeiden turvallisuus on vaarantunut ja tämän pitäisi myöskin sitten heijastua niihin keskusteluihin, joita käydään yhteisen maatalouspolitiikan uudistumisesta. Miten te voitte reagoida tähän? Vielen Dank, Herr Kollege Kiitoksia. Seuraavaksi Nicholson. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Uh, thank you very much. Kiitoksia, hyvä puhemies. Äskettäinen Schmallenberg-viruksen taudin purkus on erittäin valitettava asia, varsinkin niille viljelijöille, jotka joutuvat hoitamaan sen seuraukset. Mehän tiedämme, että eläimet saavat tartunnan todennäköisesti viime syksynä, mutta vasta nyt nämä katastrofaaliset vaikutukset on nähtävissä kun monet lampaat tai vuohet syntyvät keskimenoisena. Meidän täytyy olla tähän oikea vastine. Ilmeisesti on, kuitenkin voidaan olla kiitos siitä, että tämä virus ei uhkaa ihmishenkeä. Egypti ja Venäjän kauppasaarto, jossa ne estävät lihatuotteiden tuonnin alueelleen, on aivan liiallinen toimenpide. Kuten tiedämme, tämän viruksen siirtyminen tapahtuu nopeasti ja meidän täytyy tehdä kaikkein, meidän täytyy tehdä parhaamme, mutta joskus sen viruksen leviämisen estäminen yli rajojen voi olla mahdotonta. Meidän täytyy olla myös koordinoitu jäsenvaltioiden toiminta, varsinkin kun jaetaan tätä tietoa asiasta, jotta voidaan saada selkeä kuva viruksen leviämisen määrästä. Meidän täytyisi myös ryhtyä toimenpiteisiin, jotta voitaisiin vakuuttaa kansalaisemme ja kolmansien maiden kauppakumppanimme eh, elintarvikkeidemme korkeasta laadusta. Erityisen tärkeää täytyy kehittää rokotteita, tätä virusta vastaan. Ja tätä täytyy tukea niin, että maanviljelijät tulevaisuudessa eivät joudu kokemaan tämän kaltaista epidemiaa. Kiitoksia. Seuraavaksi Des, kaksi minuuttia. Kiitoksia puhemies, komission jäsen. Kiitoksia tänäisestä keskustelusta tästä taudista, tästä Schmallenberg-viruksesta. Tämä muistuttaa hyvin paljon alkabaanivirusta, jotka ovat Afrikasta ja Australiasta tunnettuja viruksia. Alkabaanivirus ei ole vaarallinen ihmiselle, joten voidaan lähteä siitä, että Schmallenberg-virus ei myöskään ole vaarallinen ihmiselle. Eläinten kohdalla tämä virus on erittäin vaarallinen ja se aiheuttaa myöskin paljon taloudellista tuhoa. Komission jäsen, kaikki pitää tehdä, jotta tämä tauti saadaan kuriin ja että saadaan kitkettyä pois. Meidän täytyy toimia kiireellisesti EU:ssa. Esimerkiksi Saksassa on jo tehty osavaltioissa asiasta sopimus. Sen jälkeen kun tämä virus leviää, näitä eläimiä on hyvin vaikea suojella siltä. Tehokas suoja liittyy rokotteisiin ja EPPn nimissä pyytäisin, että komissio tekee kaikkensa, jotta kehitettäisiin rokotteita, jotta niitä voidaan käyttää mahdollisimman pikaisesti. Komission tehtävä on myöskin toimia todella nopeasti, jotta saamme käyttöömme tietoja ja ryhtyä sitten tarpeellisiin toimiin. Lisäksi komission tehtävänä on myöskin katsoa esimerkiksi Venäjän asettamaa kauppakieltoa. Tämä kauppakielto tulee kumota. Ja Venäjä, Ukraina, Egypti, Algeria, Meksiko ja Yhdysvallat ovat jo esittäneet rajoituksia kauppaan. Meidän pitää mahdollisimman nopeasti toimia niin, ettei tauti enää leviä ja mahdollisesti se lopulta saadaan kitkettyä kokonaan pois. Kiitos. Kiitoksia. Ja seuraavaksi Raimers kaksi minuuttia. Kiitos puhemies, komission jäsen kollegata. Viime vuonna syntyi uusi virussairaus ja se on johtanut lampaan, lampaiden ja vasikoiden kuolemiin. Ja nyt se on ryhtynyt, alkanut levitä. Tämä aiheuttaa suuria taloudellisia vahinkoja maanviljelijöille tai karjakasvattajille. Jotkut joutuvat jopa vararikkoon tämän vuoksi. Nyt on kyse uudesta sairaudesta ja nyt tarvitaan asianmukaista valvontaa sen suhteen. Tieteellisellä puolella pitäisi päättää, onko kyse uudesta sairaudesta ylipäänsä vai ei. Mutta nyt tähän tarvitaan kuitenkin aikaa ja aikaa juuri paikan päällä ruohonjuuritasolla ei ole. He, he tarvitsevat apua. Ja silloin nyt pitäisi perustaa tällainen Samanaikaisesti kun perustetaan korvausrahasto, pitäisi antaa karjakasvattajille ilmoitusvelvollisuus tällaisten oireiden osalta, että pitäisi myös kehittää strategiaa uusia sairauksia varten selkeästi määriteltyä strategiaa pitäisi myöskin kehittää, miten ilmoitetaan mahdollisimman nopeasti ja miten annetaan tukea niille, jotka ovat kärsineet tällaisia vahinkoja. Nyt sairaus leviää entiseen tahtiin. Euroopan ulkopuoliset kauppakumppanit ovat asettaneet vientikieltoja tai tuontikieltoja. Ja tämä sitten johtaa myöskin siihen, että sperman kauppa on estynyt. Ja tässä muitakin seuraamuksia lisäksi, vaikka ne näyttää siitä, että suora tartuntavaara on olemassa. Kuinka komissio aikoo sitten toimia? Ilmastonmuutos, kauppa ja myöskin matkustaminen paikasta toiseen lisäävät tällaisten sairauksien leviämismahdollisuutta. Lisäksi pitäisi varmistaa, että ilmoitusvelvollisuus toteutuu ja että asian osaiset myöskin kaikki auttavat toinen toisiaan. Vielen Dank, Frau Kollegin Reimers. Kiitoksia. Rova Haimars, sitten komission jäsen Rova Hedegaard, olkaa hyvä. cannot. Uh, Kiitoksia. Herra Dali ei tänään päässyt paikalle, joten siksi vastaan komission nimissä teidän kysymyksiinne. Luonnollisesti tätä Smallenberg-kysymystä komissio on seurannut aivan alusta asti hyvin huolellisesti ja olemme koordinoineet Euroopan yhteisiä toimia niin kuin Rova Raimers tässä kysyi, miten saadaan käyttöön tällainen standardimenettely, kun kyseessä on uusi sairaus ja voimme todeta, että tällainen, tällainen mekanismi meillä on jo olemassa ja se auttaa meitä tunnistamaan viruksen ja koordinoimaan toimemme. Viimeaikaiset tapaukset, kuten H1N5, virus muun muassa, ovat osoittaneet, että kyllä Euroopan unionin toiminta on hyvällä tasolla ja voimme todella vastata näihin uusiin uhkiin olemassa olevien mekanismiemmekin kautta. Komissio on kuitenkin ryhtynyt jopa lisätoimiin varmistaakseen sen, että Euroopan tasolla eh, valmius paranee entisestään. Ja prioriteettimme eh, on komissio jo valmistellut yhdessä sidosryhmien ja jäsenvaltioiden asiantuntijoiden kanssa. Mitä tulee viruksen leviämiseen, sehän on kiertänyt jo eläimistössämme kahdeksassa jäsenvaltiossa ja itse asiassa on hyvin epätodennäköistä, että virus kiertäisi tai leviäisi talvi kuukausien aikana. Nyt meidän on siis tarkkailtava tilannetta niin kuin teemmekin ja teemme hyvin, varmistamme sen, että näitä sairastuneita eläimiä ei tuoda Euroopan unioniin. Eläinlääketieteelliset toimet, joihin ryhdymme, niiden on luonnollisesti oltava kestäviä ja suhteessa ongelman kokoon. Tämän viruksen vaikutus eläinten terveyteen ja eläinten tuotantoon on hyvin rajallinen, eikä ole mitään todistusaineistoa siitä, että tämä sairastuttaisi ihmisiä, tarttuisi ihmisiin. Kuitenkin komissio on pyytänyt EFSAa keräämään biologisia näytteitä jäsenvaltioista voidakseen Schmallenberg-viruksen vaikutuksen eläinten terveyteen, eläintuotantoon sekä eläinten hyvinvointiin äm, mitata. EFSA tekee yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa, jotta tiedon kery ja tiedon välitys toimisi mahdollisimman hyvin. Toki vielä lisätietoa tarvitaan, aukkoja on tiedoissamme tästä, tämän viruksen suhteen, koska se on niin uusi. Mutta joka tapauksessa meidän on ö, toimittava vakaan eläinlääketieteellisen Ähm, menettelytapamme pohjalta niin jäsenvaltioiden kuin Euroopan unioninkin tasolla, niin kuin aina teemme virustautien kohdalla. Virustauteihinhan ei ole lääkettä. Eläimiä, jotka ovat sairastuneet Schmallenberg-virukseen, ei näin ollen voida voida parantaa. Äh, rokotetta ollaan valmistelemassa ja ehkä sellainen saadaan käyttöön ähm, Joulukuussa viime vuonna tautien leviämistä tarkasteleva yksikkö totesi, että on hyvin epätodennäköistä, että tämä tauti tarttuisi ihmisiin. Käytössämme olevat tiedot tukevat tätä arviota. Ei kuitenkaan ole mahdotonta, etteikö tämä virus voisi tarttua ihmisiinkin. Ja jos uusia tietoja tulee, komissio luonnollisesti välittömästi pyytää uutta tarkastelua asiasta. Me koordinoimme kansanterveystoimet äh, tämän äh, nopean toiminnan järjestelmämme, varoitusjärjestelmämme kautta. Ja vaikka meidän lähestymistapamme on erittäin kurin alainen, kymmenen kolmatta maata on jo valmistelemassa äh, mahdollisia tuontikieltotoimia Schmallenberg-viruksen leviämisen vuoksi. Ja me todella pyydämme näitä kumppanimaitamme toimimaan suhteessa tämän ongelman suuruuteen, ettei tällaisia suhteettomia, perusteettomia reaktioita syntyisi. Kaiken, kaikkien toimien tulisi todella perustua tieteelliseen faktaan. Komissio tekee kaikkensa, jotta näitä kaupparajoituksia ei otettaisi käyttöön. Euroopan tason yhteinen toimi on välttämätön, että markkinat eivät, siis sisämarkkinoiden puitteissa häiriintyisi, eivätkä myöskään markkinat ja kauppa kansainvälisten kumppaniemme kanssa häiriintyisi. Kiitoksia kollega Hedegaard. Ja nyt kuulemme poliittisten ryhmien puheenvuorot ensin Rouva de Lange puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Ja, dank u wel, voorzitter. Kiitos puhemies. Valitettavasti komissio tässä puhuu seuraamisesta, monitoroinnista, tutkimisesta, mutta kun me tarvitsemme toimintaa, toimintaa kahdella tasolla. Ensinnäkin tuottajien, maataloustuottajien tasolla, mutta myös kansalaisten tasolla, jotka tietenkin ovat huolissaan kansanterveydestä. Kymmenen maata, jotka ovat sulkeneet rajansa eurooppalaisilta tuotteilta. Osa on tehnyt tämän vain eläinten, elävien eläinten kohdalla ja osa myös eläintuotteiden kohdalla. Ja jotkut maat ovat estäneet tuonnin kolmesta EU-jäsenvaltiosta, toiset viiden, viidestä ja kolman, kolmannet kahdeksasta maasta. Eli rajoituksia on. Mitä komissio konkreettisesti tekee, että nämä tuontirajoitukset Euroopan unionista saadaan päättymään? Komissio on toistuvasti viitannut, että sillä on yksinomainen toimivalta asiassa. Se ei hyväksy sitä, että jäsenvaltiot käyvät kahdenvälisiä neuvotteluja kolmansien maiden kanssa, mutta niin kauan kuin komissio ei toimi, jäsen jäsenvaltioiden on voitava, ja ne varmasti tulevat näitä keskusteluja käymään itse. Eli teidän täytyy todistaa komissiossa se, että te olette tämän yksinomaisen toimivallan arvoisia niin, että toimemme ovat todella uskottavia. Mitä tulee kansanterveyteen, olen tyytyväinen siihen, että kyseessä ei ole tauti, joka voi siirtyä eläimestä ihmiseen, mutta tämä täytyy tehdä hyvin selväksi ja jokaisen maan on tämä tehtävä selväksi samalla tavoin, eikä niiden erikseen. Kiitokset Rouva de Lange. Ja nyt kollega Krootte, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Kiitoksia komission jäsenelle, että tänään voidaan keskustella tästä tärkeästä asiasta keskenämme täällä. Minussa maastani Saksan liittosavallassa tällä hetkellä on 900 yritystä, joissa on ollut Schmallenberg-virusta ja se leviää yhä eteenpäin. Joten on hyvä, että käydään myöskin keskustelua tästä, koska maatalousalalla on tullut pelkoa siitä, että tuloja menettää, mutta myöskin kansanterveys kärsisi tästä. Täysin sitä ei voida poissulkea tällä hetkellä sataprosenttisesti ainakaan, että virus siirtyisi ihmisiin. Ja EFSA on ilmoittanut jo, että tulevat tautien ehkäyskeskuksen kanssa tekemään jatkossa työtä, jotta katsotaan sitten vaikutuksia kansanterveyteen ja sitä tarkkaillaan. Tämä on tärkeää. Meillä on myöskin tarkkailumenettely menossa ja EFSA on simuloinut sen, että jos kahdeksan jäsenvaltiota tällä hetkellä on taudin kourissa, niin pelkomme on se, että sitten keväällä ja kesällä näiden sääskien välityksillä tämä tauti leviää eteenpäin. Tällaisia skenaarioita on jo maalailtu. Voiko komissio kertoa meille tarkkaan, mitä toimenpiteitä he aikovat nyt tehdä? jotta simulaatiossa esitetty kehittyminen voidaan estää, vai ollaanko vielä analyysivaiheessa? No tämä onkin tärkeä asia julkisuudessa puida, jotta tiedetään, mitä uutta uhkaa on tulossa ja millä välinein tämä tauti voidaan voittaa. Mitä toimenpiteitä komissio on suunnitellut tai tehnyt? ettei tästä tule sellaista tautia, joka koskee sitten lopuksi kaikkia 27 jäsenvaltioita. Tällä hetkellä niitä on kahdeksan. Ettei se sitten siirry kaikkiin 27 jäsenvaltioon. Kiitoksia. Kiitokset kollega Kroote. Ja nyt yksi minuutti kollega Elward. Um, no- Kiitoksia puhemies. Minun maassani ei ole mitään äh, Sylberg-virustapauksia ja toivottavasti pysymme myöskin virusvapaana. Olen kuitenkin huolestunut siitä, että Venäjä on kieltänyt meidän maamme vihan tuonniin, koska täällä on tapauksia. Tämä ei koske pelkästään elävää karjaa, mutta voi laittaa myöskin kaikkeen muuhun lihatuotantoon EU-sta. Ja kielto kielto koskee myöskin sikoja, vaikka tämä tauti ei oikeastaan liity sikoihin mitenkään. Tämä osoittaa Venäjän asenteen asiassa. Meidän pitää tehdä välttämättä toimia, jotta voimme suojella kansanterveyttä, mutta myöskin tuottajia Euroopassa. Toivottavasti komissio voi nyt toimia tehokkaasti ja rauhoittaa kolmansien maiden huolenaiheita asioissa. Meidän pitää nopeita toimenpiteitä tässä. Meillä on hyvin korkeat kansanterveys- ja eläinten hyvinvointi standardit EU-ssa ja näitä pitää jatkossakin hoitaa myöskin ja ottaa yhteyttä näistä asioista meidän kauppakumppaneihimme. Kiitokset kollega Aylward ja nyt eh, hei, Hoisling yksi minuutti, olkaa hyvä. Ja, Kiitos. Eiliset eh, luvut puhuvat ihan selvää kieltä. 944 eh, tilaa Saksassa on viruksen kouri joutunut. Kahdeksassa jäsenvaltiossa virusta jo on. Ja jos jos tässä käy niin, että viljelijät jätetään tai tuottajat jätetään yksin, eivätkä he saa korvauksia, niin ollaan kyllä menossa väärään suuntaan. Ja vientikieltä EUsta on hyvin mahdollinen eri maihin. Ja mielestäni komissio kaunistelee tilannetta. Tarvitaan eurooppalainen ilmoitusvelvollisuus ja Euroopan unionin tieteellistä tietotaitoa on nyt käytettävä nopeasti esimerkiksi rokotteen Äh, valmistamiseksi tämän edellisen äh, tautiepidemian jälkeen lampaantuottajat ovat hyvin vaikeissa tilanteessa ja nyt heidän tilanteensa vaikeutuu entisestään ja näitä uusia tauteja tulee muun muassa ilmastonmuutoksen vuoksi ja siksi on tärkeää torjua ilmastonmuutosta. Kiitokset kollega Hoisling ja nyt puheenvuoron saa rouva Görling yksi minuutti. Thank you, Mr. President. Kiitoksia puhemies. Ymmärrän, että tämä on uusi virus, joka on viimeisen 20 vuoden aikana. Minun vaalipiirissäni tämä on 200 kilometrin alueella havaittu virus ja leviää hyvin nopeasti siellä. Mitä minä haluaisin nyt komission tekevän tässä vaiheessa? Olkaa hyvä ja katsokaa seuraavia asioita. Ensinnäkin tunnistakaa nopean ja tehokkaan toiminnan tarve. Toiseksi, katsokaa näitä kauparajoitustoimia nopeasti, koska maataloustuot tarvitsevat tuloja Ja kolmanneksi, katsotaanko hoitoa ja mahdollisia rokotuksia. Tarvitsemme luettavaa tietoa ja kaikkein tärkeintä minun mielestäni on, että pitäkää tämä nyt varoituksena. Ilmastonmuutos on todellakin tapahtumassa. Ilmasta tapahtuvat tartunnat ovat yleisempiä. Ja tästä saattaa syntyä jopa uusia viruksia, jotka tulevat sitten tänne näin. Voimmeko torjua näitä? Olemmeko tarpeeksi tehokkaita tässä? Kiitokset Rova Göling ja nyt puheenvuoron saavat muut puhujat. Heistä ensimmäisenä herra Nikolesku, puolitoista minuuttia. Olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Minusta tähän keskusteluun liittyy kaksi tärkeää asia. Ensinnäkin on katsettava, kuinka vakava tämä on. Epidemia lähti leviämään viisi kuukautta sitten ja koskee nyt jo yli 1500 tilaa. Meillä ei ole yhteistä lähestymistapaa ja nyt kun ilma on taas lämpiämässä kevään vuoksi, niin ongelma tulee lisääntymään. Meidän täytyy katsoa myös eläinten hyvinvointia ja näitä vienti rajoituksia, joita kumppanimaamme jo ovat ottaneet käyttöön. Komissio tammikuisessa kysymyksessään, tai tammikuisen kysymyksessään, tammikuisen kysymyksemme vastatessaan totesi, että esimerkiksi maailman terveysjärjestön ja eläinten terveyttä käsittelevien tahojen standardeja on kunnioitettu ja nyt eläinlääkintäviranomaiset Euroopan unionissa ovat tarjonneet tietoa muun muassa Venäjälle, jotta Venäjä voisi torjua tätä tartunnan leviämistä tehokkaasti. Kuitenkin täytyy muistaa, mitä menneisyydessä on tapahtunut. Toimemme eivät ole olleet yhdenmukaisia, johdonmukaisia, joten miten komissio aikoo jatkaa tätä vuoropuhelua Venäjän federaation kanssa. Kiitos. Nikoles. Kiitokset äh, Nikoleskulle ja nyt puheenvuoron saa Roodust. Äh, kaksi minuuttia. Kiitoksia puhemies, hyvät naiset herrat. On erittäin hyvä, että tänään tämän suullisen kysymyksen avulla katsomme Schmallenberg-viruksen aiheuttamaa tauti tilannetta ja otamme tilanteen hyvin vakavasti huomioon. Monet maataloustuottajat ovat, ovat epätoivoissaan tätä. Jo Saksassa on 944 yritystä joutunut Schmallenberg-viruksen kouriin. Tämä aiheuttaa ainakin suuria ongelmia. Minun omalla alueellani Schleswig-Holsteinissa tämän rannikon läheisyyden ja patosuojien takia täällä on paljon myöskin paljon lampaita ja ne monet lampaat ovat joutuneet viruksen kohteeksi. Ja kun tällä hetkellä juuri karitsat syntyvät, niin tämä virus on suuri uhka yritysten selviytymiselle tällä hetkellä ja virusten tartuntojen määrä nousee tällä hetkellä. Jo viime viikkoina ja viime viikkoina luvut on minun alueellena noussut 616 yritykseen, joiden, joissa on virustartuntoja. Vaikkakaan tällä ei ole mitään ihmisille mitään vaaraa, kuitenkin tällaiset epämuodostamat ja keskenmuunnot eläimillä aiheuttavat suuria taloudellisia menetyksiä. Ja ajatellaan myöskin eläinten kärsimystä. Tämäkin on minusta sellaista, että emme voi suvaita. Tarvitsemme nopeasti rokotteen. Minua kiinnostaisi tietää, kuinka pitkälle tutkimus on päässyt tässä ja missä vaiheessa sitten jäsenvaltio tuetaan tällaisella rokotteella. Ehkä voimme myöskin tukea rahoituksellisesti näitä yrityksiä, jotka ovat kärsineet viruksesta. Mitä mahdollisuuksia komissiolla on tähän? Ja mitä toimenpiteitä on tähän mennessä tehty? Olkaa hyvät ja toimikaa nopeasti ja kertokaa meille jatkuvasti, mikä tilanne on. Maataloustuottajat luottavat teihin, mutta myös meihin. Kiitoksia. Kiitokset teille kollega Rodust ja seuraavaksi kollega Snellhat puolitoista minuuttia. Kiitos hyvät naiset ja herrat. Arvoisa komission jäsen, on varmasti aivan oikein, että täällä parlamentissa tänään keskustelemme Schmallenberg-viruksesta. Kuitenkin pyytäisin, että ei nyt lähdettäisi ylireagoimaan ja panikoimaan. Mitä on tapahtunut? Niin kuin usein, meillä on nyt tässä Schmallenberg-virus tarttunut joihinkin eläimiin, mutta eläinlääkintäinstituutti on todennut, että eläin, eläimet saavat omaa vastustuskykyä virukselle, kun ne ovat sen kanssa tekemisissä. Kun täällä puhuttiin lintuinfluenssasta, ryhdyttiin toimiin ja sitten joudumme puolustautumaan esimerkiksi valiokunnassa, kun vihreät olivat sitä mieltä, että tässä toimittiin aivan liian äh, laajalti. Eli tällainen, nyt tässä täytyisi pysyä rauhallisena ja katsoa tilannetta. Toki tarvitaan Euroopan laajuinen lähestymistapa, mutta meidän täytyy myös tarkastella sitä, minkälaiset toimet ovat tarpeen. Mutta se, että täällä nyt jo vaaditaan korvauksia, on kyllä mielestäni aika hurjaa. Tässä mennään aika pitkälle. Esimerkiksi Saksassa ja Alankomaissa tällaisten eläintautien uhrit voivat saada korjauksia. Ja kyllä me voimme varmasti tällaisen yhteisen tukikassan perustaa, mutta ei siihen nyt tarvita mitään valtavia Euroopan laajuisia ohjelmia. Kiitos. Kiitokset kollega Snellhat. Seuraavaksi puheenvuorot puhujalistan ulkopuolelta. Äh, ensimmäisenä herra Jaar, olkaa hyvä. Minusta on myös tärkeää, että täällä Euroopan parlamentissa tänään keskustellaan asiasta. Ainakin kolme asiaa tulee tähän mukaan. Ensinnäkin pitää tukea kyseisiä maataloustuottajia. Tämä on ilman muuta tärkeää, kun täällä juuri kollegat totesivatkin, mitä tulee juuri lampaiden tuottajiin. Kyllä tässä kannattavuus on hyvin tärkeä asia tietyillä alueilla. Mutta pitäisi katsoa myöskin samalla läheisyysperiaatetta ja ottaa se huomioon. Ja ne asiat, jotka voidaan hoitaa paikan päällä, me voitaisiin tehdä myöskin tehokkaasti siellä. Sen lisäksi olen huolestunut myöskin epäsuorista vaikutuksista, nimittäin kuluttajien turvallisuus. Tarvitsemme jotenkin kuluttajille tiedotusta. Meidän pitää saada tietystä tietoa, että onko kyseinen virus ihmisille vaarallinen vai ei. Ja kolmas on se, että pitää pitäytyä näistä ähm, kansainvälistä sanktioista pois, ettei, ja tässä meidän pitää koordinoida yhdessä toimiamme näiden vastaisesti. Kiitokset ja seuraavaksi Obermeier minuutti, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Yli tuhat maatalousyritystä on nyt äh, kärsinyt smallenberg viruksesta ja Tämä luku tulee nousemaan nyt, kun keväällä lämpötilat nousevat. Ja kyseessä ovat erityisesti maat, kuten Saksa, Ranska, e, Iso-Britannia, Alankomaat, joissa tällaista massatuotantoa on. Meidän täytyy lähteä aivan uudelle tielle, e, kun on tällaista näin laajamittaista eläintuotantoa, niin näitä viruksia syntyy. Minun kotimassani Itävallassa vuoriseuduilla esimerkiksi tällainen pienimuotoisempi, kestävämpi eläinten kasvatus olisi hyvänä esimerkkinä. Kiitos. Meine Damen und Herren auf der Tribüne, ich darf Hyvät naiset ja herrat, siellä lehterillä pyytäisin saada muistuttaa teille, että suosionosoituksia täällä parlamentissa ei ö, tule antaa. Seuraavaksi viimeisenä Rova Basescu, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Tämä uusi vaaratilanne on se syy, miksi Euroopan unionin pitää luoda eläinterveysstandardeja. Ikä kyllä rokotetta ei ole olemassa, sitä ollaan valmistelmassa – ja epäillään, että huhtikuussa epidemia leviäisi. Tämän takia unionin pitäisi tehdä kaikki ponnistelut nyt tähän, että meillä annetaan oikea-aikaista tietoa jäsenvaltioissa maataloustuotteille. on jatkuvaa valvontaa ja myöskin tiedotusta niille, joita on vielä viruksen kourissa, että raportoimme ja diagnosoimme kansallisten viranomaisten puitteissa, että voimme eristää leviämispisteet. Komissio voisi olla tässä varhaisvaroitusjärjestelmän eläinterveyteen liittyen, mutta kuinka te tulette sitten jakamaan tietoa näille maataloustuottajille näillä alueilla, jotka ovat joutuneet taudin kohdin? Dank. Kiitokset Rouva Basescu. Näin olemme kuulleet kaikki puheenvuorot puhujalistan ulkopuolelta ja puheenvuoron saa lopuksi vielä komission jäsen Hedegaard. Olkaa hyvä. Kiitos. Aivan ensin herra Hoislingille toteaisin, että komissio ei suinkaan ole tätä asiaa painamassa villaisella. Rova Görling nosti esiin koko joukon toimia, joita ehdotti komissiolle, esimerkiksi tietojenvaihdosta ja niin edelleen. Ja kaikki nämä toimet itse asiassa ovat sellaisia, joihin ensimmäisessäkin puheenvuorossani viittasin. Rouva de Lange ja muut ovat olleet huolissaan näistä kymmenestä maasta, jotka ovat uhanneet kauppa rajoituksilla Schmallenberg-viruksen vuoksi Euroopan unioni, unionia. Ja komissio käy vuoropuhelua näiden kymmenen maan kanssa. Yksi esimerkki. Komission jäsen Dali on ilmoittanut Venäjän viranomaisille – tai ollut yhteydessä Venäjän viranomaisiin ja lähettänyt itse asiassa Moskovaan delegaation valtuuskunnan juuri käsittelemään tätä asiaa osoittaakseen, että kaikki me otamme tämän hyvin vakavasti. Kun kyse on uusista sairauksista, taudeista, uusista riskeistä, me koordinoimme, vaihdamme tietoja, käytämme tieteellisiä tahojamme keräämään mahdollisimman paljon tietoa ja tämä suuntaantava asiakirja netissä on hyvä tapa toimia, koska siihen on helppo päivittää kaikki uusimmatkin tiedot. Ja tuottajien kanssa, tuottajajärjestöjen kanssa tästä on sovittu samoin jäsenvaltioiden kanssa, että tämä ohjeasiakirja on netissä saatavilla ja sitä päivitetään jatkuvasti. Paljon kiitoksia komission jäsen. Pyytäisin anteeksi sitä, että täällä on näin kauhea melu. Oikeastaan halusimme keskeyttää istunnon hieman pidemmäksi ajaksi, mutta ihmiset eivät ole kunnioittaneet heidän puheaikojaan ja tällä monet sellaiset henkilöt, jotka usein puhuvat Euroopan parlamentin arvovallasta, nyt täällä käyvät omia keskustelujaan. Keskeytämme istunnon hetkeksi äänestyksiin saakka.